Hello, colleagues. I invite you to take your seats. Kollegat, pyytäisin teitä istuutumaan. Take your voting lists. Ottakaa äänestysluettelonne. Varmistakaa, että teillä on äänestyskorttinne. And prepare for uh, a successful voting jotta voimme äänestää. Ensin koeäänestys, että katsotaan mikä tilanne on tänään. Moniko on läsnä. Joten pyytäisin painamaan jotakin nappia nappia siinä koneessa, ei mitään kysymystä. Katsotaan montako on paikalla. Can we see on the political groups? If, there is a problem, it will come. okay. okay, thank you very much. Kiitos. Montako meitä on? 67. Siis 57 äänestys päättyy. Okei, okay. thank you very much. Äänestys päättyy, kiitos. Nyt aloitetaan äänestys, ensimmäinen kohta. Tämä on toisen käsittelyn suositusluonnoksen hyväksyminen esittelijä edustaja Kaadenpaha, virallinen valvonta ja muut viralliset toimet, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinterveyttä ja hyvinvointia ja kasvien terveyttä, lisäysaineistoa ja kasvien koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi. koneäänestys, koska vain yksi äänestys, joten äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Ilmeisesti S et D plus yksi, joten jonkun pitäisi ottaa kortti pois. Nyt on ok. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon, edustaja Kaadenpah. The next item. Seuraava kohta. Vastuuvapaus EUn yleiselle talousarviolle. Aloitetaan Euroopan komissiosta. Valmistelija edustaja Lavia. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestämme lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. The vote is Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon edustaja Lavia. Seuraava kohta, Lavian mietintö. Lausunto on vastuuvapaus Euroopan elintarvikevirasto. Vers 1 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä puolesta it's withdrawn. So do I. Okay. EFSA. They are voting EFSA. You are voting on EFSA, yes? EFSAsta äänestetään, eikö niin? Niin hän sanoin. Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto. En sanonut EFSA, mutta sanan European Food Safety Authority. Edustaja Lavi, olkaa hyvä. But we have been our... Anteeksi, meillä on tässä äänestyslistassa kohta kymmenen esityslistalla äänestämme Euroopan ympäristövirastosta. Tästä siis äänestämme. From the beginning. Alusta asti. Um, it's true, by the other hand... I... Mutta, mutta toisaalta minä sanoin Euroopan elintarvike, sillä sihteeristö antoi minulle sen. Joten ehdotan, että jatka EFSAn kanssa, koska aloitimme EFSAsta. And come and, and. Ja, ja. Toistetaan ensimmäinen tarkistus EFSAsta, joten pyydän nyt, että äänestetään EFSAsta. Do that. No, no, no. no. So, Mr. Lavia. Ei, edustaja Lavia, olkaa hyvä. Eh. From my point of view, we can... Uh, Minun mielestäni voimme äänestää EFSAsta, mutta meillä on esityslista, jota emme ole muuttaneet. Esityslistassa kohta 10 koskee äänestystä Euroopan ympäristöviraston vastuunvapautuksesta. Sitten on ehkä parempi, että äänestä ensin EAN vastuuvapaudesta ja myöhemmin EFSAsta. Eteenpäin, joten no, Euroopan ympäristökeskus vastuuvapaus 2015 tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 3 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 6 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Loppuäänestys lausutuloksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Now we are voting on Emma. Seuraavaksi Emma Euroopan lääkevirasto. Here. Ah. Now we are voting, as I said, on European... Kuten sanoin, Euroopan lääkevirasto, vastuuvapaus 15, Lavia taas vammistelija. tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjää hylätty, kaksi puolesta, vastaan tyhjää hylätty, tarkistus kolme puolesta, vastaan tyhjää. Jälleen, no tämä ei ollut selvä, joten puolesta, tarkistus kolme, vastaan tyhjää hylätty Tarkistus 4 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 7. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 15 yhdessä suullisen tarkistuksen kanssa vihreiltä. Suostutteko, vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Sitten äänestämme tarkistuksesta näin muutettuna. Kuka on puolesta? 15 vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan, tarkistetaan. En näe. 17. No selvästi hylätty. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarsus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty loppuäänestyslausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Koneäänestyksen äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon. Edustaja Lavia. Nyt EFSA. Selvä. Siinä oli virhe. Eli vastuuvapaus 2015, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen tasossa yksi puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Kaksi puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Neljä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus, missä se Viisi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 8 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 9 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 11 puolesta Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 13 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan. Tyhjää. Tehdään uudestaan. Se oli epäselvä. 17 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty 19. Meillä kohta korotaan äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 18. Sille on suullinen tarkistus. Raukeako se? Ei. Okay. Yes, thank you. So, um... Eli vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Sitten äänestämme tarkistuksesta 11, 18 yhdessä suullisen tarkistuksen kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Loppuäänestys lausunnonluonnoksesta näin muutettuna äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon. Edustaja Lavia. Now we vote the discharge 2015 on European... Sitten vastuuvapaus 2015. Vastuuvapaus Euroopan tautien ehkäisyvalvontakeskus ECDC. Amendment 1. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kolme Puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kaksi Puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Ja loppuäänestys näin tuosta lausuntoluonnoksesta äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Lavia. Sitten Euroopan kemikaali viraston vastuuvapaus 2015. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjiä, hylätty kolme puolesta vastaan tyhjiä, hylätty neljä puolesta vastaan tyhjiä, hylätty viisi puolesta vastaan tyhjiä, hylätty kuusi puolesta vastaan tyhjiä, hylätty seitsemän puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Yksitoista ja kaksitoista yhdessä puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Neljätoista puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Loppuäänestys näin muutetusta lausuntoluonnoksesta äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Lavialle. Well done. So many things. Hienoa, näin monta asiaa on saatu tehtyä. Seuraava, esi- seuraava kohta esityslistalla äh, koskee näitä kasvimerkkejä, luonnonmukaisia vähäri riskisiä torjunta-aineita. Tässä on useita laatioita. Aloitamme kompromissi ykkösestä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 61 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 62 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 63 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 64 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 65 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 66 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 67 kohta kohdalta äänestys. Raukeako se? Then uh, go to 69, 69 sitten. Puolesta vastaan tyhjä. hyväksyt 70 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 72 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty 73 puolesta, vastaan tyhjiä, hyväksytty 74 puolesta, vastaan tyhjiä, hylätty 75 puolesta, vastaan tyhjiä, hylätty 76. Raukeaako se? Nyt tulee eri ohjeita. 76 on seuraava, josta äänestämme puolesta. 76 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 91 puolesta vastaan. Otetaanpa uudestaan. Puolesta 91 vastaan tyhjä hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Eikö se ollut? Otetaanpa uudestaan. 97 puolesta. Jaha, täällä olikin enemmän. Tällä puolella hyväksytty siis 98 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 101. Tarkistamme, koneäänestys alkaa. Vote is closed. Ja päättyy. Hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 113 puolesta vastaan puolesta, 113 puolesta. Vastaan, tyhjiä. Nyt en ymmärrä SNDn merkkejä. Tarkistetaanpa. 113. Hyväksytty selkeästi. Kiitoksia. 114 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 115 puolesta vastaan tyhjä, Tarkistamme. 115. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 100. 124 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjä, hylätty viisi puolesta vastaan tyhjiä, hylätty kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty 15 puolesta tarkistetaan 14. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Huhhuh. Tarkistus 15 puolesta vastaan hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä 24 vielä puolesta Hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 38 puolesta 37 vielä. Tarkistamme 37. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää. En nähnyt tuota vasenta puolta. 48 puolesta, kiitoksia, hyväksytty siis. 50 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 51, en mä äänestä. 52 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty 54 puolesta, vastaan tyhjiä, hylätty. 55 puolesta, vastaan tyhjiä, hyväksytty. 56 puolesta, vastaan hyväksytty. Loppuäänestys näin muutetusta päätöslauselman luonnoksesta. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty tehty. Kiitoksia. Everyone this. The next item is, uh... Seuraava kohta on lausuntoluonnos, joka koskee työntekijöiden suojelemista syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin muuttaminen. Ja tässä edustaja Melin on äh, valmistelija 70 tarkistuspuolesta vastaan, tyhjää, hylätty 71 puolesta, se raukeaa. 73 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty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 vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 75 ja 19 puolesta

ja 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää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 vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta. Ai 29 raukeaa vaihteeksi. 30 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjä hylätty.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 Ne raukeavat. 64 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 65 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 66 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 67 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 68 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 69 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten äänestämme tästä lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Koska mitään tarkistuksia ei hyväksytty, meidän äänestyksemme on sellainen, että hyväksymme komission ehdotuksen. Siis äänestämme komission ehdotuksesta tässä nyt. Me äänestämme siis lausunto luonnoksesta, joka hyväksyy komission ehdotuksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. SNDllä on yksi liikaa siellä. Äänestys päättyy. Hylätty joten meillä ei ole lausuntoa tästä komission ehdotuksesta. Edustaja Melä, teillä on puheenvuoro. Puheenjohtaja aivan lyhyesti. Kiitoksia siitä, että voin kiittää nyt kaikkia varjoesittelijöitä ja sihteeristöä työstä tämän asian parissa. Jälleen kerran, aivan kuten siinäkin asiassa, jossa työllisyysvaliokunnassa oli mietintönä, kun aiheena oli lääkkeiden saatavuus, josta hetki sitten äänestettiin, sillä kävi samalla tavalla, eli se hylättiin. En usko, että syypään olivat kollegat, jotka olivat, ovat täällä paikalla. Heitähän aina kiinnostaa terveyden ja ympäristön suoja erityisesti näissä vakavissa asioissa, kuten syöpäaineiden ja mutagenisilla aineille altistuminen mutta haluaisin kylläkin sanoa täällä, että olen aivan rauhallinen, kuten ryhmänikin, ja totean, että olemme nyt tässä osoittaneet, kuinka euroskeptisesti tämän Euroopan toimintaan on suhtauduttava. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, now colleagues, we move to... No niin, kollegat. Sitten menemme seuraavaan äänestykseen. Lausuntoluonnos. oon Dorfmanin lausunto. Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittaminen vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi. Aloitetaan äänestys. Oletteko valmiita? 92 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 94 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 95 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 96 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty, 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 98 puolesta 97. Sitten nostakaa kädet uudelleen ylös. 97 puolesta vastaan. Tarkistetaan, mutta minä sanoisin, että se oli hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. 98 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 99 puolesta vastaan, tyhjä Te ette nyt nostaneet käsiänne. 99 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 101 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 102 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 103 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 8 ja 104 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 105 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää sanoisin hylätty, mutta koskapa se on kompromissi, niin tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mhm, hyväksytty. Onko täällä ketään, joka ei äänestänyt? No niin. Kompromissi kaksi. Sata yhdeksän puolesta. Amendment 127, 127, kollegat. 127. Puolesta. 127. Minun sivuni on, niin se on sivulla kahdeksan. 127. Hyvä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 139. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Uudestaan. Tarkistus 1. 3.9. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Toinen osa, tarkistus 139, äänestys alkaa, äänestys päättyy, hylätty. Kompromissi 6, puolesta, puolesta, kiitos, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Meidän on mentävä sitten tarkistukset läpi 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 100. Tarkistus 13 on hylätty nähdäkseni, mutta jos haluatte tarkistetaan, herra Eichhout, niin tarkistetaan. Äänestys alkaa. 13. Tarkistus 13. 13. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia, edustaja Eichhout. Se olisi ollut virhe. 140 Ah, se raukeaa. 141 raukeaa myös. 144 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Luulen, että se on hylätty, mutta en ole varma. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 146 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 147 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 148 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 149 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 153 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 154 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty.

160 ja 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100

1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 Tämä 75 raukeaa 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty, hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 184 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 185 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 186 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 187 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 188 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 195 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kuka kannattaa 195? Kiitoksia. Hyväksytty. 196. 5. Siis ne raukeavat. 198 puolesta vastaan tyhjä. Ylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 ja 22 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 23 kului paketti. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää ylätty 30 puolesta 30 äänestämme siitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ne yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32, ei 33 puolesta. Hyvä, vastaan, tyhjää. Tässä on nyt eri enemmistö, tarkistetaanpa. The vote is close. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 34 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan. 37. Äänestys päättyy. Hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko, että tarkistetaan 39, niin kuin sanoitte? Tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys jat- päättyy hyväksytty. kolme ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kaksi puu, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 49 ja 50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 pyydän anteeksi, tämä raukeaa. Eli 63 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 64 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 65 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 66 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 67 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puol- ja 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Se, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 78 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 79 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 7, 82 puolesta 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 85 puolesta

tyhjää. Hyväksytty 89 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 9, 89. Haluatteko tarkistaa sen? Hyvä on. Saattaa olla, että olette oikeassa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Oli tiukilla. 90 puolesta vastaan tyhjää. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt äänestämme näin muutetusta lausunnosta. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy ja hyväksytty. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Um, we vote on a draft report on... Seula- seuraavana äänestämme Euroopan unionin vaihtoehdosta lääkkeiden saannin parantamisesta. Tämä on viimeinen, koitetaanpa vähän keskittyä. Lot compromise. Okay. So rapporteur, uh, madame... Esittelijänä on edustaja Cabezon Ruiz. Työjärjestyspuheenvuoro edustaja Reid. Työjärjestyspuheenvuoro vaan minulla on kuulovamma ja kun tässä on keskustelu ympärillä, niin on hankala keskittyä joten pyydän, että kuunnetettaisiin niitä, jotka eivät kuule täydellisesti ja keskustelun volyymi pidettäisiin alempana. Kiitos. Kiitoksia. Olen tästä aivan yhtä mieltä. On vaikea keskittyä, kun täällä on näin paljon meteliä. Äänestämme siis tästä mietinnöstä. Aloitamme kompromissi 37. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 160, kolmas osa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjä, hylätty. Kolmas osa puolesta, vastaan tyhjä, hylätty. 163 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. DV2 puolesta, no, toinen osa puolesta, vastaan tyhjä, hylätty. Peti kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 26 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Peti 31 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjä hmm, hylätty. Leve 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten sivu 6. Peti 13 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 180-196 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme 187. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvä. Kompromissi 9 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sivu 10, kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 210 210. Who is in favor? Puolesta vastaan hylätty. 210 tarkistamme. Muistiko äänestää? Äänestys on alkanut ja äänestys päättyy. Hylätty. 2.15 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. 2.13 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 2.14 puolesta vastaan tyhjiä Tämä oli epäselvä. Tarkistetaan 2.14. Äänestys alkaa. It's closed. Päättyy. Hylätty. 2.16 puolesta. Vastaan. Hyvä, hyväksytty se taitaa olla mutta tarkistetaan 216. Äänestys päättyy. Hyväksytty. DV11 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Peti 1, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 29 toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme 39. Äänestys päättyy. Hmm, edustaja Chiriä. Ja edustaja Juuso. Anteeksi, otetaanpa uudestaan. He haluavat äänestää. So, uh, the members are present in the... Jäsenet ovat täällä salissa läsnä. Dali, olkaa hyvä. Sorry, but we had a press... Pahoillani, mutta ETS-äänestyksessä äh, ei avattu sitä uudestaan. Se oli loppuäänestys, joka laski, jolla oli väliä. Nyt pitäisi olla sama tilanne nyt sitten. So, Madame Ayuso. Ayuso. Uh, the, the, the microphone, Madame Ayuso. Mikrofoni, edustaja Mike ajoissa. Puheenjohtaja, pyydän, että ette päättäisi äänestykseen näin pian. Heti kun sanotte, että äänestys alkaa, äänestys jo päättyykin. It's too fast. Menee liian nopeasti. To close the vote. Päätätte äänestykset liian nopeasti. So, uh, if it is up to me, I would uh, redo the vote, but... No, jos tämä minusta riippuu, niin ottaisin tämän uudestaan. Tiedän kyllä, että tässä ovat kannat jakaantuneena, joten hidastan vauhtia jatkossa ja pidämme tämän tuloksen tällaisenaan. Compromise 39. Kompromissi 39. Siitä äänestimme. Se hyväksyttiin. And we go to amendment 280. 280 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 2, 4, 2, 2, 4, 3 puolesta vastaan ty, hyväksytty. Tarkistamme 242-245 äänestys alkaa. The Vote is close. Ja päättyy. No ehtiikö kaikki? Ovatko kaikki äänestäneet? Voin ottaa tietenkin tämänkin lausahduksen tässä käyttöön. Äänestys päättyy. Rejected. Um... Hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 244 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistamme 244. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Vote against. Äänestitte vastaan, eikö niin? 246. Äänestys alkaa. It's closed. Ja päättyy. Hyväksytty. No, aika vaikeita tehdä nämä päätökset. Kompromissi 36 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Juri 1 puolesta. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan ty- hylätty. DV16 puolesta raukeaa 254 puolesta. Check. Minkä haluatte tarkistaa? Ai juuri yksi toinen osa. Mutta kuulkaapas, jos koko ajan, jos nyt peräännyn tässä, niin sitten me teidän pitäisi tukea minua, kun pyydän itse uudelleen äänestämistä. So, 255. 255 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Teidän on ymmärrettävä, että en voi arvota, kuinka äänestätte, jos ette nosta käsiänne. Äänestys päättyy. Hylätty. Haluaisin vain vedota teihin, niin, voin antaa tuloksen sen mukaan, kuinka monta kättä näen, en, en vain poliittisten ryhmien perusteella. 256 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Juri kolme puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 266 puolesta 266, 268, näistä meidän on äänestettävä yhdessä. Äänet puolesta. Vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi 12 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 284, 285, yhdessä, puolesta. Haluatte näistä erikseen selvä to choose, then why don't we vote separately? No, we vote separately from now on instead of asking you the question of block or no block. So 284 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 285 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 285. 285. Uh, Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 200, no, we adopted this one fold, fold, okay. 299, who is in... 299 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 292 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan 292. The vote is closed. And it is... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seven, who is in favor? Again. Peti seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Ensimmäinen osa 296 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Toinen osa 296 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 297 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 298 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 300 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 13 Tarkistamme 300. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 13. Otetaan äänestys saman tien. Äänestys alkaa. Kompromissi 13. Nyt päätän äänestyksen. Hyväksytty. 273 puolesta vastaan tyhjää. Voisitteko nostaa kätenne kunnolla? Sivu 26. 273 äänet puolesta. Vastaan tyhjää tarkistamme. The vote is open. The vote is... Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Peti 32 toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Peti 32. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava raukeaa. 319 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 329 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 322 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 323 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 325 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 326 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Haluatteko tarkistaa? Niin aina kun sanon hylätty, niin joudumme tarkistamaan. Niinkö? No, tarkistetaan sitten. Äänestys alkaa ja päättyy. Se on hylätty. Sattumoisin. 327 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 302 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Ai, eikä tarkisteta. No. 328 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Peti 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Peti 10 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 342 puolesta vastaan tyhjiä. Mitä ilmoitatte äh, puolesta? Uudestaan 342 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 345 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 346 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 351 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 352 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 355 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 355 tarkistamme. Taikka, no nostakaa kädet uudestaan. Ahaa, no tarkistetaan. 355. Koneellinen tarkistus. Hyväksytty. It's, it's on your time, not mine. Tämä on teidän aikaanne. Ei minun, minä olen täällä joka päivän, koko päivän joka tapauksessa. Että turha kiirehtiä, en voi kiirehtiä. 356, 379, 361 yhtenä kokonaisuutena puolesta. Vastaan tarkistamme. And uh, it is closed and it is Rejected. Äänestys päättyy hylätty. 362 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. DV14 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 363 puolesta vastaan tyhjiä. En nähnyt Aldea. Mitä Alde tekee? Tarkistetaanpa, koska kaikki eivät nosta käsiään. Kolme kuusi kolme. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 364 puolesta vastaan sanoisin, että hyväksytty, mutta tarkistetaan. 364. Oi Klaus. Äänestys päättyy. Hylätty. dd 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 3, 376 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty. 380 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. DV20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. DV22 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 537 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 378 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 390 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 404 puolesta. Kiitos. Vastaan tyhjää hyväksytty. DV21 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 405. Tarkistus 405 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 270 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 420 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 423 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 4, 2, 4. Äänestitte tyhjää, niin, eli se oli hyväksytty. Check, what do you... Tarkistaa, mitä haluatte tarkistaa? No hän nyt pyytää tarkistusta. Joten kaikki on kunnossa, mennään eteenpäin. 424 puolesta vastaan tyhjää. Alde ei näyttänyt mitään puolesta. Kiitos. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. I have to go along with the... Uh, Minun pitää seurata edustaja Kavison ruissia, koska hän pyysi tarkistusta. Äänestys päättyy. Hylätty. Hän oli oikeassa. 425 puolesta vastaan. Hyväksytty. 427 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. DV23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 436 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 449 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 451 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 468 puolesta vastaan tyhjää. ECR, mitä teette? 4, 6, puolesta. 468 tarkistetaan. Siellä on jakolinjoja nähtävissä. 468. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 48 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 51, DV17. Ensimmäinen osa. DV17, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty toinen osa. Selvä. Eli DV17, ensimmäinen osa. Just joka se oli hylätty tiedoksi. Joten nyt toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 482 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 487 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Olen varmaan 488 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten sivu 54. Kompromissi 44 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 503 puolesta No, then I have protest why we vote on block. No, five... Ei, 503 puolesta ne ovat identtiset kyllä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se oli kompromissi kyllä. 514 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 516 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sivu 58, kompromissi 45 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 538 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 541 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 25 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 5, 0 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 46 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 553 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 554 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan 554. Äänestys päättyy hylätty. DV 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 555 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 264 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 Nämä raukeavat. Selvä. 566, 566 puolesta. 56561, siitä siis ensin äänestys. Ei vaan. No, so I was right. Five, 566. 566 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 567 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 568 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 569 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 437 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Peti 23 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistetaan. Peti 23. We open the vote and we close. Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Selvä. Äänestys päättyy, hylätty. 571 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 572 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 573 puolesta vastaan tyhjää. ECR en näe 573 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 574 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juri on katettu, selvä, 575 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten useita tarkistuksia blokkina 5, 8, 3 alkaen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. So ECR is tricking me today. So would you please show your hand? Voisitteko ECRssä nostaa käsiä ylös? Äänestys päättyy hyväksytty. 588 raukeaa 589 puolesta. 589 puolesta vastaan hyväksytty. DV19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sivu 69, tarkistus 611 puolesta vastaan. Taitaa olla hyväksytty. Tarkistetaan 611. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 6.12 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 614 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 615 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri siis tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan 18. It is open. The vote is open. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Äänestivätkö kaikki? Yksi ei äänestänyt. Äänestys päättyy. Kaikki ovat äänestäneet hyväksytty. Kahdeksan Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta 11. Haluatteko tarkistaa sen? Selvä, tarkistetaan 11. Open. alkaa. Uh, did everyone voted yes? Vote is kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan. tyhjä, Hyväksytty. 13 puolesta vastaan. tyhjä. Tarkistetaan. 13. Äänestys päättyy. Nyt se on päättynyt. Hylätty.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 hyväksytty. 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32, 34 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 48, 49 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sanoisin jos ette haasta minua, niin hyvä on. Juri F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juri E puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 96 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. 96. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 97. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Puolesta 97 ensimmäinen osa. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 98 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyl- hyväksytty. Hylätty. Hylätty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sata puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty myöskin. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 kahdessa osassa, 42 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 ja Juri I puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan 154. Äänestys päättyy hylätty. 155 puolesta vastaan hyväksytty. Juuri J toinen osapuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja haluatte tarkistaa tämänkin vielä. Viimeinen tarkistus. Juuri J toinen osa. Juuri J toinen osa. Äänestys alkaa. Juuri J, toinen osa, äänestys alkaa. Siellä on vielä kolme ihmistä, jotka eivät ole äänestäneet. Jos he haluavat, he voivat vielä. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt loppuäänestyks, koneäänestyksenä äänestys alkaa. Ja äänestys. Odotamme vielä yhtä jäsentä. Eikö? Jos ei hän halua, niin sitten äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Onnittelut kaikille, jotka ovat tämän mietinnön parissa työtä tehneet ja erityisesti esittelijälle. Ja näemme sitten iltapäivällä. Äänestämme yhdessä Afetan, Afetin kanssa arktisesta strategiasta ja se pidetään täällä meidän kokoussalissamme. Hyvää lounastaukoa kaikille.